En ole tyytyväinen myöskään. odottin jotakin parempaa tai suurempaa edistystä asioissa, kun aloitin komissaarin virassa, joka on vastuussa sukupuolten välistä tasa-arvosta. Kuitenkin meidän pitää olla tietoisia laajemmasta kontekstista, jossa toimimme joku viittasi tätä aikakautta ahdistuksen ajaksi. Paljon epävarmuutta nähdään ja epävarmuutta me tällaisessa ilmapiirissä. Ihmiset usein pyrkivät palaamaan vanhoihin perinteisiin ja asianlaitoihin, jotka tavallaan ovat toimineet aikaisemmin heidän mielestään. Tämä aikakausi ei kovinkaan paljon suosi uusia käsitteitä ja suuntauksia, joita laajemmin yhteiskunnassa hyväksyttäisiin. Tämän takia me puhuimme tuloksista ja siitä, että on varsin vähän edistystä saatu aikaan, mutta halusin ottaa tämän esille yhtenä syynä siihen, miksi näin vähän edistystä on saatu aikaan. Esimerkkinä vain hiljattain oli sellainen hallitus EU:ssa, jossa ei ollut yhtään naista, se oli siis Unkari, ja nyt kun Rova Blinkevits joten mainitsi oman maansa, niin Liettuassa on samanlainen tilanne, ei hallituksessa olla yhtään naista. Ja naiset eivät tunnu välittävän tästä reagoivat varsin heikkoja. Uskon, että ihmisten jäsenvaltiotasolla pitäisi ilmaista, mitä ovat mieltä ja mi- mitä ovat, miten näkevät tällaisen tilanteen, että naisia ei ollenkaan löydy hallituksesta. Meidän pitää luottaa ihmisiin siinä, että he ilmaisisivat, miten haluavat elää. Ja olen aina vastustanut sääntelyä joka määräisi ihmisiä, eh, miten heidän pitäisi yhdistää tällaista roolinsa. Siksi olin tyytyväinen tästä aloitteesta koskien työelämän eh, ja perheelämän välistä tasapainoa. Tämä antaa tilaisuuden, mahdollisuuden yhdistää nämä kaksi eh, elämänmuotoa yhteensä koskien työssä käyviä vanhempia, naisia ja miehiä. Näin mielestäni EU pitäisi jatkaakin. Tarjota mahdollisuuksia parantaa ta- tasa-arvoa eikä suvaita syrjintään. Tätä pitää todellakin korostaa ja pitäisi käyttää hyväksen älykästä politiikkaa, jossa käytetään sääntelyä silloin, kun se on tarpeen, tarpeen mutta en usko, että tässä asiassa sääntely toimii kovinkaan hyvin, mutta kampanjointi, tiedottaminen, koulutuksen rahoittaminen, siitä on hyötyä. Sitten herra Jyrkin kommentti, tiedän oikein oikein hyvin, mitä sanoin Istanbulin yleissopimuksesta. Noudatetaan valtioiden suvereniteettia, ne voivat ratifioida tai olla ratifioimatta Istanbulin so- yleissopimuksen. Haluan tässä vain toistaa, että jat- aion jatkossakin selittää joitakin väärinkäsityksiä ja vääriä tulkintoja, joita näkyy Istanbulin yleisopimuksen tulkinnoista koska mielestäni on hyvin tärkeää ymmärtää, että yleissopimus on mitä on ja eikä muuta. Puhemies halusin nyt puhua lyhyesti. Enkä ihan onnistunut, kiitos. Oikein hyvin onnistuitte. Kiitoksia kovasti komissaari tästä vastauksesta. Kiitoksia, että olitte täällä. Arvon kollegat, keskustelu päättyy nyt. Olen saanut kaksi päätöslausumaesitystä tämän keskustelun päätteeksi yksi e valiokunnalta ja yksi jäsenryhmältä. E ja äänestys toteutetaan huomenna. Mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on kysymys komissiolle. Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteyksissä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa on aihe. Annan kysymyksen laatijalle Ajutolle puheenvuoron. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat, arvon komissaario. Komissaari, joka päivä miljoonat naiset joutuvat taistelemaan syöpää vastaan. He urheasti kuitenkin pitävät huolen perheestään ja yrittävät tehdä työtä kaikesta huolimatta heille ja kaikkien niiden puolesta, ää, ää, olisi hyvä, jos voisimme antaa toteuttaa vuosittaiset tarkastukset. Yksi kolmesta eurooppalaisesta kehittää syövän vuodessa. Naiset kuolevat syöpäkasvaimiin joka vuosi ja 90 miljoonaa tuhatta muun muassa rintasyöpään ja kohtusyöpään, kohdunkaulasyöpään. syöpään Nämä tulokset ovat kauheita kaikille, naisille, miehille, lapsillekin, mutta on ymmärrettävä se, että se, mikä koskee meitä naisia, koskee myös meidän naiseuttamme ja vie meiltä sellaiset ruumiin osat, jotka saavat meidät tuntemaan itsemme naiseksi. Tällaisilla sairauksilla on myös psykologisia seuraamuksia, joita usein ei oteta huomioon, kun näitä sairauksia hoidetaan kun naiset, siis, siis monet naiset onneksi voittavat syövän. 80 prosenttia naisista, jotka saavat rintasyövän, jäävät henkiin. Ja näitä naisia myös täytyy suojella, heitä ja heidän perheitään. Sairauden jälkeen heidän elämänsä muuttuu radikaalisti joko hoitojen, esimerkiksi kemoterapian tai sädehoidon vuoksi, tai sellaisten kirurgisten operaatioiden jälkeen, jotka heille on tehtävä. Tämä aiheuttaa fyysistä seurauksia, jos vaikka tehdään rinnan poistaminen tai kohdun poisto, mutta myös psykologisia ongelmia. On erittäin tärkeää, että komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ottaisi huomioon yhteisen politiikan keinoin myös nämä seuraukset Haluaisin korostaa ensinnäkin ennaltaehkäisyä sitä, että valvotaan, seurataan sairauksia ja annetaan ihmisille pääsy hoitoon. Ja jos tällainen kasvain sairaus tulee, on tärkeää, että siihen puututaan sairauden varhaisessa vaiheessa, eli seulonta, tutkimukset ovat tärkeitä mitä enemmän aikaa kuluu, sen suurempi on todennäköisyys, että ei voida parantua Tämä on myös taloudellisesti erittäin tärkeää. Kun tehdään näitä seulontatutkimuksia, se on taloudellisesti loppujen lopuksi paljon halvempaa. Ja myös kontrollikäynnit ovat usein naisille kalliita ja niihin täytyy odottaa pitkän aikaa ajan saamiseksi. Tässä on kuitenkin kyse kaikkien terveyden suojelemisesta on myös otettava huomioon ne, niiden hoitojen erityislaatu, jotka koskevat näitä naisia. Tässä on kyse nimenomaan naisten elimistä, kuten rinnasta tai kohdusta, ja ne ovat osa naisen naiseutta, feminiinisyyttä. Ja hoidot kohdistuvat siis sellaiseen ruumiin osaan, joka todella edustaa feminiinisyyttä. On otettava huomioon esteettiset seuraukset, ei ainoastaan funktionaalisia. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä sanoa seuraavan asian, nimittäin korostaa sitä psykologista apua, jota nämä naiset kaipaavat. On oleellista, että taataan näille naisille psykologinen tuki silloin, kun naisen kehon kajotaan sairauden hoitamiseksi – ja kyse on todellakin naiseuteen liittyvistä olennaisista elimistä, jotka tuhoutuvat väistämättä ja lopullisesti. On tärkeää, että kirurgisen hoidon ja sädehoidon ja muun hoidon lisäksi annetaan myös psykologista tukea. Se, että nämä naiset jätetään yksin tekee todella hallaa heille heidän roolissaan äitinä ja vaimona. Ja lopuksi haluan sanoa, että komission täytyy todella tehdä nyt työtä, jotta saadaan eurooppalainen, yhtenäinen eurooppalainen strategia kaikkiin jäsenvaltioihin. Ensinnäkin täytyy ryhtyä systemaattisiin seulontatutkimuksiin, täytyy järjestää parempaa tutkimusta ja kehitystä. Uh, Kiitoksia Rovaito. Sitten komissaari Andrew Kaites Martinez saa vastata. Olkaa hyvä. Madam President. Rouva puhemies, kiitokset arvoisat jäsenet. Tässä oli varsin kattavia kysymyksiä. Jos sallitte, puhemies, käytän hiukan enemmän kuin minulle annettu tuo aika, koska minun täytyy käsitellä kaikkia näitä kysymyksiä. Aluksi haluaisin kiittää parlamenttia ja ennen kaikkea rouva Ajuttoa, hyvä Daniela, siitä, että hän on ottanut esille tämän merkittävän asian naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvovaliokunnan puolesta. Ja sitten näistä naisten syöpäsairauksista. Nyt tässä puhutaan toiseksi merkittävimmästä kuolinsyystä Vuonna 2015 meillä oli 580 000 naista, jotka menehtyivät syöpään, mutta tässä ei ole kyse pelkästään tilastoista. Syöpä vahingoittaa perheitämme, yhteisöjämme, talouttamme, terveydenhoitojärjestelmäämme ja niin edelleen. Sen jälkeen, kun meillä oli vuonna 1980 ensimmäinen syövän vastainen ohjelma. Meillä on ollut monia uusia ohjelmia ja me olemme parantaneet seulontaa ja hoitoa. Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet syövän torjumiseksi. Meillä on lainsäädäntöä tupakasta, karsinogeeneistä. meillä on kansallisia syöpä suunnitelmia. Nämä ovat esimerkkejä konkreettisista saavutuksista ja käyn nyt läpi teidän tarkempia kysymyksiänne. Ensinnäkin strategian valmistelu EU-tasolla. Komissio ja jäsenvaltiot tekevät jo yhteistyötä kansallisten syöpäsuunnitelmien luomiseksi, jotta potilaat, naiset myös, hyötyvät korkealaatuisesta hoidosta. Tähän liittyy kaikki syöpään liittyvä karsinogeenisten tekijöiden huomioon ottaminen, varhainen torjunta, varhainen syövän havaitseminen ja hoito sekä kuntouttaminen Tämä kaikki tapahtuu vuoden 2017 eurooppalaisten ohjeiden mukaisesti, jotka koskivat syövän äh, hoitoa ja kontrollointia. Siinä on suosituksia seulonnasta ja jälkihoidosta sekä kuntoutuksesta. Samaan aikaan meillä on yhteinen tutkimuskeskus, joka antaa perustaa eurooppalaisille suuntaviivoille parhaasta mahdollisesta hoidosta ja viimeisimmät indikaattorit, jotka kvantifioivat syöpätaakkaa eri puolilla Eurooppaa. tässä käytetään erilaisia malleja, mortaliteettia, elonjäämislukuja ja komissio pohtii myös vakuuttamis, äh, rokottamis mahdollisuuksia mukaan lukien äh, hepatiitti B sekä HPV papilloomavirus. Pyydänkin teitä kaikkia olemaan todella aktiivisia rokotekielteisiä vastaan, koska kyseessä on syövän torjunta. Tämä pitää korostaa. Meillä on neuvoston päätelmät syöpäseulonnasta. Olemme voineet nähdä, miten tilanne on parantunut kansallisissa ohjelmissa. Meillä on 25 EU-maata, joissa on väestöpohjaisia rintasyöpäohjelmia ja 23, joissa on kohdunkaulan syöpäohjelmia. Tietysti olisi hyvä, jos kaikki jäsenvaltiot olisivat tässä mukana, mutta parempi aloittaa edes 18. Se on 17 enemmän kuin 10 vuotta sitten. Sitten naisten rintasyöpäseulonta on kasvanut prosentuaalisesti 54-58. On hyvin vaikea motivoida ihmisiä tähän mukaan ja kohdunkaula syövän seulonta on noussut 54-60. Tällä on suoranainen vaikutus. Varhainen havaitseminen on oleellisen tärkeää. Toinen kohta onko komissiolla aikeita esittää standardeja seulontaan. Haluaisin huomauttaa, että komission aloitteessa, joka koski rintasyöpää, oli koko syöpäkierto seulonnasta loppuelämän hoitoon ja nämä ohjeet on räätälöity eri käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Lisäksi meillä olisi laadunvarmistus kriteerit, eh, jotka koskivat kohdunkaulan syövän seulontaa, ne on päivitetty. Nyt nämä parhaat käytänteet on saatava käytäntöön, täytäntöönpanoon konkreettisiksi ratkaisuiksi jäsenvaltioissa ja me teemmekin todella paljon kaikissa jäsenvaltioissa, jotta todella luomme perustaa täytäntöönpanolle. Tämä saa aikaan muutoksen. Tämä on äh, myös esillä uudessa ohjausryhmässä, jossa pyritään kuromaan umpeen tätä kuilua tutkimuksen ja käytännön välillä konkreettisella tavalla, konkreettisin esimerkkein miettien sitä, mitä voidaan tehdä, koska meillä on vain yksi väline. Tässä annetaan komissiolle todistepohjaisista parhaista käytänteistä tietoa niin, että niitä voidaan soveltaa laajemmin. Ja EUlla on tähän uusi rahoitusväline ja meillä on myös Euroopan horisonttiväline, jossa otetaan esiin uusi käsite. Sitähän on juuri esitetty. Se on tällainen tehtäväkohtainen rahoitus. Tätäkin voitaisiin ottaa huomioon jäsenvaltioissa on myös syöpätietoisuuskampanjoita. Erittäin hyvä väline. Tietoisuushan on meidän pyrkimystemme kulmakivi. Me tiedämme jo ennaltaehkäisystä, mutta miten saamme tämän tiedon jaettua ympärillemme suurelle yleisölle? Me pyrimme tekemään jatkuvasti yhteistyötä. Meillä on myös kansainvälinen syöpätutkimusinstituutti. Me saamme jatkuvasti tietoa eurooppalaiseen syövän vastaiseen toimintaan. Meillä on oma niin sanottu koodinsa tätä varten. Tässä korostetaan sellaisia seikkoja elämäntavoissa kuin tupakointi, harjoittelu, liikunta ja niin edelleen. Hyvin yksinkertaisella tavalla, mutta hyvin vahvana viestinä. Lisäksi meillä on syöpäseulontaohjelma, johon kuuluu myös kohdun kaulan syöpä. Me kannustamme rokotuttamaan lapsia hepatiitti B ja HP-virusta vastaan. Näin voidaan antaa kansalaisille tietoa helposti ymmärrettävällä tavalla ja näin saada heidät ymmärtämään, miten syöpäriskiä voidaan vähentää. Kannustan jäsenvaltioita tekemään enemmänkin yhteistyön hengessä, esimerkiksi järjestämällä syöpätietoisuuskampanjoita, kertomalla käytössä olevista seulontaohjelmista ja tiedottamalla julkisissa tiloissa. Esimerkiksi kun tulin lentokoneella Brysselistä Puolaan, näin siellä miten koneessa oleville naisille kerrottiin, että hei, teillä on mahdollisuus rintasyöpäseulontaan. Se oli loistava esimerkki. Tehdään enemmän. Ja tässä yhteydessä Eurooppa-vaaleissa tämän aiheen tulisi olla korkealla poliittisella asialistalla. Puhemies, arvoisat jäsenet, me olemme saaneet aikaan edistystä, mutta meidän on tehtävä syövän alalla enemmänkin. Meidän on varmistettava, että olemme innovatiivisia, parannamme hoitoa syöpäpotilaiden kohdalla koko kaaren ajalta. Meidän on edistettävä myönteisiä elämäntapavalintoja. Elämä on valinta kukaan ei ole välittänyt toistaiseksi integroidusta lähestymistavasta vastaisessa taistelussa. Lopuksi haluaisin vielä ottaa esille vaaliohjelmaa varten, että keskityttäisiin ennen kaikkea syövän ennaltaehkäisyn. Ja minä odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen erittäin kattavasta vastauksesta. Pyytäisin nyt kollegoja pitämään kiinni aikarajoissa tiukasti, koska keskustelut ovat menneet yli ajan. Nyt Rova Petir puolitoista minuuttia. Kiitokset komission jäsen. Eikö oikeastaan ole aika Pelottava, että oikeastaan neljännes kaikista kuolemantapauksista EU:ssa on syövän aiheuttamia. Washingtonin yliopiston tutkimuksen mukaan Kroatia on EUn synkin jäsenvaltio. Unkarin ohella se on maailman kymmenen syöpäkuolema maan kärkijoukossa. 2018 syöpätutkimulaitoksessa todettiin 2000, u, 2000 uutta rintasyöpää naisilla. Tämä on korkeimpia lukemia missään. Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka on mitoittanut rintasyövän yleisyyttä. Siellä on korkealla Belgia, Kroatia ja Alankomaat. Kyseessä on sairaus, joka ei katso ikää eikä kansallisuutta. Nämä riskit koskevat meitä kaikkia. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että tietoisuuskampanja ylettää kaikkien mieliin. Ennaltaehkäisevää tutkimusta pitää antaa kaikille, myös maaseudun asukkaille. On tärkeää hoitaa kaikkia poikkeuksetta. Kyseessä on yhteinen taistelu ja siksi luonnollisesti jatkuminen eurooppalaisella tasolla on hyvin tärkeää, eli tähänhän meillä on eurooppalaisia rahoitusvälineitä olemassa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että koko terveydenhuolto on viime kädessä jäsenvaltioiden asia. Kiitoksia. Kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Boltsan. Puhemies, ensin haluan kiittää esittelijää tästä kysymyksestä, jossa käsitellään tärkeitä kysymyksiä. 1,3 miljoonaa ihmistä menettää henkensä syöpään. Euroopassa tämä, tietyt syöpätyypit, kuten rintasyöpä, siinä voidaan ihmiset pelastaa 80 prosenttisesti, jos varhaisessa tauti todetaan seulonnassa. Me tarvitsemme siis paremman valvonta- ja seulontajärjestelmän koskien kaikkia syöpiä, myös mahdollisuus saada hoitoa. Jokaisen naisen pitää voida nauttia eh, ter- terveydenhuollosta ja erityisesti seulonnasta varhaisessa vaiheessa ja ilma- maksuttomasta tuesta hoidon jälkeen ilman, että otetaan huomioon hänen sosiaalista taustaansa, kulttuuriaan, ammattiaan tai mitään muutakaan Tekijä. Naiset, jotka ovat jääneet eloon syövän jälkeen, usein kärsivät erityisistä ongelmista työssään, opinnoissaan tai perheelämässään. Nämä ovat äh, myös lisääntymisterveydelliset kysymykset ovat tärkeässä roolissa. Äh, syöpä on todella huolestuttava sairaus ja pitäisi tehdä paljonkin, jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä ja pitää tehostaa resurssien käyttöä. Tarkistuksissa olen korostanut sitä, että pitää panostaa tutkimukseen koskien kaikkia syöpiä. On välttämätöntä äh, reagoida äh, syövän syihin kiemaissa myös. Nyt kehottaisin komissiota tarkastelemaan äh, taudin esiintymistä ja kohdunkaula ja munasarjan syöpiä. On tärkeää kiinnittää huomiota elämäntapoihin, Tarvitaan laadukkaita elämäntapoja ja pitää pystyä tukemaan myös perheitä. Jäsenvaltioiden pitää toteut- saada aikaan hoitokeskuksia, jotka ovat laadukkaita, joita voidaan rahoittaa muun muassa kohesiorahastoista. Me pyrimme tähän Euroopassa ja Euroopan pitää löytää paras, parhaat keinot hoitaa erilaisia syöpiä ja tarvitaan myös riittävät resurssit. Kiitoksia. Thank you now for one and... Kiitoksia nyt puolitoista minuuttia, rouva Sitnietska. Kiitoksia kovasti puhemies. Slovakiassa vuosittain 30 000 syöpätapausta todetaan. Se on kaikkein pahimmista taudeista, joita meillä on, mutta tällä hetkellä me emme tiedä, kuinka moni ihminen täsmälleen diagnosoidaan saa, saa syöpädiagnoosin, koska meillä ei ole riittävän hyvin toimivaa onkologista rekisteriä Slovakiassa. Ö, olisi tärkeää, että me aloittaisimme jo tänä vuonna uudestaan tietojen keruun. Monet ö, potilasjärjestöt ja lääkärit ovat tehneet kovasti työtä ja heidän ja mm, sen, sen puolesta, että seulonnat otettaisiin käyttöön, jotta voidaan jäljittää muun muassa rintasyöpä mm, ja muita syöpiä. Rintasyöpä on kaikkein yleisin naisten syöpä Slovakiassa. Valitettavasti useat tapaukset diagnosoidaan vasta myöhäisessä vaiheessa. 300 naista vuosittain kuolee tarpeettomasti syöpään ja olen tyytyväinen siitä, että seulontatestit otetaan käyttöön ja niissä suostetaan käyntiä todennetuissa mammografiakeskuksissa. Se myytti, joka mukaan mammografia olisi haitallista, siitä täytyy päästä eroon. Se on nyt ainoa keino havaita varhaisen vaiheen syöpiä, rintasyöpiä siis. Seulontatesti ei kestä kuin muutaman minuutin ihmisen elämässä, mutta se voi pelastaa hengen. Tässä kohtaa haluaisin myös vedota kaikkiin naisiin, jotta he eivät pelkäisi, vaan menisivät tällaiseen tarkastukseen. For two and a half minutes, I'll give the floor. Kiitoksia. Kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Vierink. Thank you, mevrouw. Kiitokset, rouva puhemies, hyvä komission jäsen Andri Kaitis, hyvät naiset ja herrat kollegat. Meidän politiikassamme on kovin paljon sellaista, jolla voimme parantaa syöpään sairastuneiden naisten elämää. Minusta se alkaa ennaltaehkäisystä eurooppalaisella tasolla. Ensimmäinen haaste on seulonnan laadun yhdenmukaistaminen koko Euroopassa. Varhaisempi seulonta riskiryhmien kohdalla voi vähentää potilaiden määrää jo drastisesti. Elämänlaatuun vaikuttaa paljon kaikenlainen syöpäsairaus ja naiset joutuvat taistelemaan masennusta, pelkotiloja, unihäiriöitä, ruokahalun menetystä ja elämänhalun menetystä vastaan. Lisäksi syöpähoitojen sivuvaikutukset voivat aiheuttaa varhaiset vaihdevuodet, mikä nuorille naisille tarkoittaa sitä, että äidiksi tuleminen on lähestulkoon mahdotonta. Siksi Transforming Breast Cancer Together-aloite ansaitsee tukemme. Tämän aloitteen myötä voimme yli puoluerajojen ja yli jäsenvaltioiden rajojen toimia yhdessä ja vaihtaa ajatuksia siitä, miten rintasyöpään sairastuneiden naisten elämää voidaan parantaa. Syövällä on kielteinen vaikutus myös naisen ammatilliseen elämään. Hän joutuu ehkä olemaan työstä pitkään pois ja voi jopa menettää työpaikkansa. Paranemisen jälkeenkin potilailla on vielä kärsittävänään seuraamuksia. Siksi kannatankin vahvasti aloitetta The Right to be Forgotten. Paranemisen jälkeen pitää olla mahdollista toimia vakuutusten suhteen ja lainojen suhteen, kuten ei koskaan olisi ollutkaan sairas. Tutkimusten ja innovaation ansiosta syöpien ehkäisyssä, hoidossa ja syöpäpotilaiden hoidossa on jo saatu aikaan hyvin paljon. Kannatan siis yhdenmukaistettua eteenpäin pyrkivää eurooppalaista syöpäpolitiikkaa. Kiitokset. Thank you. Two minutes. Kiitoksia. Kaksi minuuttia, edustaja Valliina. No Puhemies, varmaankaan emme voi sallia EU-ssa tällä vuosisadalla että kaupalliset intressit, edut suurissa lääketieteellisissä yrityksissä, terveydenalan yrityksissä estävät julkisen vallan valppauden terveyskysymyksissä. Ja niin kuin oikeusasiaministeri on todennut, samoin Euroopan tutkimuskeskus on mahdotonta on valtavasti kokouksia lobbarin ja komission välillä, valtavasti tapahtumia täällä parlamentissakin, jota jo isännöivät terveysalan yritykset. Tämä rinnakkaiselo näkyy esimerkiksi viallisissa rinta Implanteissa huolimatta näistä, näistä skandaleista muut valmistajat voivat toimia edelleen, eivätkä ilmoita mistään riskeistä tai sivuvaikutuksista, joita syntyy silikoniimplanteista. Tulemme uudelleen käsittelemään tätä asiaa vetomusvaliokunnassa lähiaikoina. Sama koskee syöpähoitoja Tarvitaan vahva terveydenhoitojärjestelmä, joka on yleismaailmana, koskee kaikkia ja mahdollisimman suuret resurssit, jotka sopivat eh, myös eri sukupuolten tarpeisiin. Komission pitää edistää hyvien käytäntöjen jakamista ja miten seurataan eh, taloudessa paramisen jälkeen esimerkiksi niin kuin kohdalla. Sitten toiseksi jäsenvaltiot, jotka ryhtyvät eh, toimiin kansanterveyden alalla, heidän pitää suhtautua tähän kokonaisvaltaisesti. Kyse ei ole vain sopivasta rahoituksesta eh, ja pitää varmistaa hoito kaikille, mutta pitää ottaa huomioon myös, miten valvotaan riskialttiita äh, lääkkeitä ja hoitomuotoja. Ja lopuksi niin toimielimet kuin jäsenvaltiotkin, niiden pitää tehdä käyttää, saattaa tarvittavassa määrin resursseja ja taloudellisia varoja, joita löytyy EU-tasolla, jotta voidaan tehostaa tutkimusta ja kehittää erikoistuneita saira- sairaanhoitoyksiköitä ja kouluttaa henkilökuntaa. Kiitoksia. Thank you. Um... Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Rovari Vasi. Hän ei ole saalissa, joten eteenpäin edustaja Koslovska Rajevic. Minuutti pani przewodnicząca! komisarzu. Kiitoksia kovasti puhemies. Arvon komissaari, hyvät äh, kollegat. Tällaiset äh, sivistyssairaudet ovat tulosta ympäristön mm, saastumisesta, veden saastumisesta, karsinogeenisistä äh, esiintymistä ja niin edespäin. Kaikki nämä johtavat syöpään. Ja siksi lääketieteellisen avun lisäksi me tarvitsemme toimintaa. Olen iloinen voidessani ähm, kysyä teiltä, minkälaisiin konkreettisiin toimin voisimme estää ihmisen syöpiä. Ja oli hienoa kuulla komissaarilta, että päätöslauselmassa – suositetaan myös eurooppalaista strategiaa ja sitä on jo osittain toteutettukin. Tarvitsemme yhteistä strategiaa, ratkaisuja ja rahoitusta ja tarvitsemme pääsyn parhaaseen mahdolliseen hoitoon niin, että joka ikinen nainen, joka elää Euroopassa, e- eli vähän sitten Itä- tai Länsi-Euroopassa, pääsee hoitoon, jos hän sairastuu syöpään. Thank you, uh, Madam Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Visnevska, minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Elämänsä aikana joka viides eurooppalainen sairastuu syöpään ja joka vuosi EU:ssa yli miljoona kuolee syöpään. Ja tärkeimmät syövän aiheuttajat tärkeimmät syöpämuodot, joista naiset kärsivät, ovat rintasyöpä muun muassa. Ja rintasyöpä on naisväestössä useimmiten kuolemaan johtava syöpä. Olenkin sitä mieltä, että syövän torjuntastrategia on äärimmäisen tarpeen ja hyödyllinen. Valitettavasti vain meillä on eroja standardien ja diagnosoinnin välillä Keski- ja Itä-Euroopan välillä. Meidän tulisi tarttua toimeen ja pyrkiä tasoittamaan nämä erot, jotta voimme myös edistää terveellistä elämäntapaa. Meidän on tehtävä mahdollisimman laaja-alaista seulontaa. Kiitoksia edustaja Soitava minuutti. Dámy a Puhemies, hyvät naiset ja herrat, tilastotiedot kertovat asiasta selvästi. Syöpä tappaa. EU-ssa 26 prosenttia kuolemantapauksista johtuu syövästä. EU on tietoinen yhteistyö jäsenvaltioiden kesken ja on ryhdytty erilaisiin aloitteisiin. Haluan kiittää komissaaria, joka on tehnyt näistä luettelon ja panostanut asiaan henkilökohtaisesti, on selvää, että hän todellakin välittää ja että hän ymmärtää työtä, työn, jota hän tekee naisten ja ihmisten hyväksi. Se yleisimmistä syövistä on rintasyöpä, 13,4 prosenttia syöpätapauksista. Rintasyövän ennaltaehkäisyyn täytyy sisältyä eh, terveiden elintapojen edistäminen, terve ravinto, seulonta ja diagnoosi tietenkin myös. Toivon, että Euroopan sosiaalirahasto, joka kattaa nykyisen terveysohjelman, auttaa tässä tilanteessa. Kiitoksia edustaja Zamit Demek, minuutti arvoisa signora Hyvä puhemies. Kuten keskustelun alussa kuulimme, niin mehän keskustelemme tässä erittäin vakavasta asiasta. Maltalla muun muassa meillä on 200 uutta syöpätapausta joka vuosi, 900 testiä vuosittain ja 2350 on rintasyöpiä. 78 prosenttia on henkijäämisaste, joka on enemmän kuin Euroopan keskiarvo, ja se osoittaa, kuinka tärkeää tällainen väestöpohjainen seulonta on. Mutta meidän täytyy tietysti myös pyrkiä siihen, että tällainen seulonta, seulonta hyväksytään Äh, että kaikki ovat halukkaita lähtemään siihen mukaan. Haluan korostaa kansalaisjärjestöjen tekemää työtä. Hehän äh, ovat tehneet erittäin tärkeää työtä ja tarvitsemme myös tehokkaampia lääkkeitä ja resursseja tulee tietysti allokoida tälle tutkimukselle enemmän. Tarvitaan ja tilanne, jossa voimme tarjota ihmisille paremman elämänlaadun. Kiitoksia. Minulla on nyt seitsemän Catch the Eye Äh, pyyntöä. Tämä on sen verran henkilökohtainen aihe, että annan kaikille puheenvuoron Zaborska minuutti. Kiitokset, rouva puhemies. Kuten Rova Aito, minäkin uskon, että syövän torjunnassa meillä on vielä paljon tehtävää EU:ssa. Meidän on varmistettava se, että varhainen seulonta ja järkevän hintainen hoito ja tiedeperusteinen tiedottaminen tekijöistä, jotka voivat auttaa ehkäisemään syöpiä, olisivat kaikki eurooppalaista standardia, jota kaikki jäsenvaltiot noudattaisivat. Tämä auttaisi myös niitä, joita sairaus koskee. Näin ei valitettavasti tänä päivänä lainkaan ole. Meillä on olemassa melkoisia eroja Keski- ja Itä-Euroopan välillä sekä ennaltaehkäisyssä että mortaliteetissa, ei pelkästään rintasyövän ja kohdunkaulan syövän osalta, vaan myös muissa syövissä. Ja tätä ei missään nimessä voida hyväksyä. Pitää muistaa, että syöpä ei valitse uhrejaan sukupuolen perusteella. Minä kannatan sekä päätöslauselman luonnosta että tarkistuksia. February the 4 4. helmikuuta oli maailman syöpäpäivä ja se oli mahdollisuus meille kaikille äh, lisätä tietoisuutta syövistä ja osoittaa tukeamme uhreille ja heidän perheilleen. Euroopan parlamentin jäsenenä on minunkin vastuullani korostaa sellaisia alueita, joissa Euroopan unioni voi toimia paremmin estääkseen syöpää ja tukeakseen uhreja. Siksi haluaisin korostaa sitä ö, äh, surua, jota naisille koituu siitä, että joutuvat kärsimään teollisuuteen, teolliseen kehitykseen liittyvistä taudeista. Esimerkiksi puhdi, siivous- ja kauneusteollisuudessa naiset altistuvat karsinogeenisille aineille. Heidän päivittäisessä työssään käytetään kemikaaleja, joiden tiedetään lisäävän syövän mahdollisuutta. Kaikkien poliitikkojen tulisi pohtia sitä, mitä voimme tehdä voidaksemme estää työperäistä syöpää. Meidän pitää pitää huoli siitä, että nämä työntekijöillä on riittävät suoja, suojapukimet. Naisten ei pitäisi olla suuremmassa syöpäriskissä vain, vaarassa vain sen vuoksi, mitä tekevät työkseen. Kiitoksia edustaja Marjas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο καρκίνος θερίζει. Kiitokset, puhemies. Syöpä on paljon. Syöpää on paljon sekä miehissä että naisissa. Hyvin suuri osa kuolemantapauksista on syömän, syövän aiheuttamia. Kuten tämän päivän keskustelusta ja tutkimuksesta on selvästi käynyt ilmi, naisten kohdalla syöpää ovat lähinnä rintasyöpä ja kohdunkaulan syöpä, ja tietenkin voimme kääntyä ennaltaehkäisyn puoleen ja siihen meidän tulisi eniten keskittyäkin seulontakokeisiin naisille. Naisilla tulisi olla mahdollisuus päästä ilmaiseen tai halpaan terveydenhoitoon ja seuraavana vaiheena tarvitsemme myös psykologista tukea, koska tarvittavaa lääketieteellinen interventio ennen kaikkea rintasyövän kohdalla voi ehkä säästää naisten hengen, mutta he tarvitsevat siitä huolimatta tämän jälkeen tukea. Obrigada, presidenta. O cancro, a doença que não diferença... Kiitoksia, puhemies. Syöpä on sairaus, joka ei tee eroa ihmisten välillä. Se saattaa koske- koitua kenen tahansa naisen kohtaloksi ja fyysiset psy- psyykkiset seuraukset ovat mittavat. Monet näistä naisista äh, saavat tukeamme ja naisten tulisi päästä maksuttomaan terveydenhoitoon. Äh, tiukkuuspolitiikka ei saa johtaa leikkauksiin. Viime sunnuntaina 14 000 äh, kansalaista maassani äh, osoittivat meiltä julkisten palveluiden, terveydenhoitopalveluiden puolesta varhainen seulonta ja diagnoosi on erittäin olennaista ja mammografia on tässä hyvä apu. Myös ihmisen papillomaviruksen torjunta tulee tässä kohtaa kyseeseen, koska sehän on nimenomaan kohdun kaulan syöpää aiheuttava Äh, meksi, no siis varhainen seulonta on tärkeä. Edustaja Polsak. Pani Przewodniczący, za udělení slova. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää siitä, mitä komission jäsen tässä sanoi. Me puhumme kaikki EU-resursseista, ennaltaehkäisy, elämäntavat, konkreettinen apu sairastaneiden perheille. Haluaisin kertoa naista Lutsiasta, joka, joka viansoitiin ja hänellä oli äh, kohdun syöpä korunkalon syöpä. Hänestä tuli sankari Tsekin maassa, koska hän ei pelännyt puhua asiasta julkisesti. Hän sanoi, älkää olko typeriä, tytöt vaan käykää terveys, käy, käykää seulonnoissa. Hän motivoi tuhansia naisia ryhtymään itse ennaltaehkäisemään. Tämä ei ole mikään kaikkea ratkaiseva kysymys, mutta tästä, kautta voidaan rohkaista siis naisia osallistumaan seulontakokeisiin. Halusin kertoa tästä tapauksesta. Gracias, presidenta. Las mujeres viven más tiempo, pero viven peor. Manifiestan con más frecuencia no tener... Puhemies, usein ei saada terveydenhuoltoa ja tutkimuksia ei oteta huomioon. Yksi naisesta EU-ssa kärsii jostakin kohtaa syövästä seurannan kautta seurannat vaihtelevat suuresti maittain. Muun erityyppiset syövät, jotka vastustavat naisiin, voivat synnyttää helmättömyyttä ja paljon psykologisia ongelmia. Siksi onkin välttämätöntä ei vain tehdä tutkimusohjelmia EU-tasolla, vaan ottaa huomioon sukupuoliaspektit terveyskysymyksissä. On myös välttämätöntä, että Euroopan komissio ottaa naisia koskevat syövät paremmin huomioon. Tarvitaan tutkimuksia, varhaista seurantaa ja hoitoa ja ennaltaehkäisyä tietenkin myös. Kiitos. Thank you, Madam Kiitoksia edustaja Suitsa prevana je ova tema i ao mi je to raspravljamo u kasne sate o ovoj temi. Puhemies, tämä on hyvin tärkeä aihe. Todella ikävää, että puhumme siitä niin myöhään tänään illalla. Meillä on koko maailmassa syöpäsairauksien epidemia, ennen kaikkea EU:ssa. Kuulimme eri tilastoja, jotka kaikki oikeastaan vain vahvistivat tämän syöpäepidemia, syöpäpandemia esiintymän. Ja on tärkeää, että parlamentti voi todella toimia syöpää vastaan. Meillähän on ryhmä, joka on tehnyt tätä koskevaa työtä. Komission jäsen mainitsi sen. Tämä on hyvin tärkeä manifesti meidän syövän vastaisessa taistelussamme. Tarvitaan yhtenäinen eurooppalainen ratkaisu. Kaikilla ihmisillä ei ole samoja mahdollisuuksia, ei Länsi-Euroopan, Keski- ja Itä-Euroopan ihmisillä. Kyseessä on ennen kaikkea pääsy lääketieteellisen hoidon pariin. Joillakin on rahaa erilaisiin lääkkeisiin ja hoitoihin, toisilla ei. Siksi kiitän teitä kaikesta, mitä tänään sanoit. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti, arvon puhemies, hyvät jäsenet. Olen kuunnellut hyvin kiinnostuneena tätä keskustelua ja olen kiitollinen teidän arvokkaista vastauksistanne. Muutama reaktio. Täällä otettiin esiin kysymys lääketieteellisistä laitteista, proteesista ja niin edespäin. Nyt meillä on aivan uusia lääketieteellisiä laitteita, lääkinnällisiä laitteita koskeva direktiivi, ja me teemme terveysteknologia-arviointia. Mennään eteenpäin. Ja nyt on meidän käsissämme säännellä tätä ympäristöä, ja kun puhutaan monikansallisista ja niin edespäin, ja kyse on myös avoimuudesta. Me, meillä on useita uusia karsinogeeneja luettelossamme, ja kun keskustelemme työterveydestä ja turvallisuudesta, erilaiset endokriinihäiritsijät, tupakan tarjo- vastustaminen ja niin edespäin, mahdollisuudet säännellä torjunta-aineita. Me olemme tehneet kovasti tällaista työtä neljän ja puolen vuoden aikana ja me teemme yhteistyötä syövän ennaltaehkäisemiseksi. Totta kai tarvitaan kattavaa vastaus. Meillä on puiteohjelmia ja tutkimuksen puiteohjelmia, joiden avulla investoijat ovat saaneet 2,8 miljoonaa euroa vuodesta 2017 e- erityisesti ennaltaehkäisyyn kun tämä lasketaan, niin kyllä tässä eteenpäin ollaan menossa. 440 miljoonaa euroa on omistettu 10 vuoden aikana äh, syöpätutkimukseen sellaisten syöpien, jotka kohdistuvat naisiin, äh, rintasyöpä ja äh, lisääntymiselimistön syöpiä syövät tulevat kyseeseen. Ja haluaisin kertoa teille tänä iltana siitä, että viime viikolla hyväksyttiin suositus sellaisen järjestelmän luomiseksi, joka mahdollistaa sen, että kansalaiset pääsevät jäsenvaltioissa käsiksi omiin terveystietoihinsa ja tällä tavalla voidaan tukea niitä ihmisiä, jotka kärsivät syövästä. Ja ihan lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että syöpähoito ei tarkoita ainoastaan sitä, että jäädään henkiin. Haluamme varmistaa myös sen, että päästään takaisin koulutukseen, työhön, normaaliin elämään. Äh, nekin naiset, jotka ovat äh, sairastaneet syövän, pääsevät normaaliin elämään jatkamaan niin helposti kuin mahdollisesti. Tämä on työnantajien ammattiliittojen äh, asiakin. Ja tietysti myös neuvostossa valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat keskustelleet tästä asiasta. Vuonna 2018 tämä asia otettiin neuvostossa keskusteluun. Nyt on tosiaan aika osoittaa poliittista tahtoa mennä eteenpäin ja rohkaista kaikkien jäsenvaltioiden hallituksia tekemään enemmän. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitoksia komission ja sen keskustelu päättyy ja on saatu yksi päätöslauselma keskustelun lopuksi ja tästä äänestetään huomenna. Kiitoksia. Sitten yhteinen keskustelu. Ja nyt komissaari vaihtuu ennen kuin esitän tämän aiheen. Thank you. So the joint debates... Yhteinen keskustelu, yhteiskeskustelu koskee hlbti ihmisen oikeuksia. Meillä on suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista. Tämä tulee oikeus sisäasian valiokunnasta sitten suullinen kysymys HLBTI-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuudesta. Tässä on mukana useita parlamentin ryhmiä. Nyt keskustelu alkaa yksi tekijöistä. Herra Moraes, Moraes viisi minuuttia. <clears throat> Kiitoksia puhemies. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Nyt ollaan alaan käsitellä HLBT-ihmisten syrjintää ja on tärkeää, että tämä asia on otettu esityslistallemme tänään. Tiedän, että monet täällä paljon se välittävät tästä aiheesta ja haluaisin erityisesti kiittää edistää HLBTI-ryhmää parlamentissa, joka on johtanut asiaa ja saanut sen esityslistalle. Aivan erityisesti haluaisin ottaa esille yhden seikan syrjinnän vastaisessa toiminnassa, nimittäin ensimmäistä kertaa yhdestä aspektista on keskusteltu täällä parlamentissa samoin YKssa ja Euroopan neuvostossa, mutta nyt ensimmäistä kertaa syrjintä, josta ihmiset päivittäin kärsivät HLBTI-ryhmässä, niin nyt siitä keskustellaan ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa ja tämä on todella merkittävää mielestäni. Nyt keskityisin suulliseen kysymykseen päätöslauselmaan, joka valiokunta on tehnyt. Siinä käsitellään aihetta, josta ei useinkaan siis keskustella, mutta joka on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Jos haluamme mitata arvojamme EU-ssa sillä, miten eri yhteisöjä kohdellaan, niin selkeästikin äh, intersukupuoliset henkilöt EU:ssa ja maailmanlaajuisesti ovat tässä asemassa. Kannattaa mainita, että ihmisoikeusrikkomukset, joista tämä yhteisö kärsi, ovat merkittäviä ja meidän pitää ottaa ne eh, esityslistalle intersukupuoliset ihmiset kärsivät erilaisista hyökkäyksistä ja usein heidän tilansa käsitellään sairautena, se pitäisi jotenkin korjata, siinä on jotakin vikaa ja on korjaavia leikkaustoimenpiteitä, niitä sovelletaan, lääketeistä hoitoa tehdään myös vastasyntyneillä ainakin 21 EU-valtiossa e toiseksi koko elämänsä ajan intersukupuoliset kärsivät stigmasta, syrjinnästä, häirinnästä työpaikoilla, puutteista äh, oikeudensaannissa ja terveydenhoidossa ja he ovat tavallaan näkymättömiä yhteiskunnassa. Vieläkään ei pystytä suojelemaan heitä syrjinnältä, eikä julkisesti, eikä laillisesti ole tunnustettu heidän sukupuoltaan. Nyt komissio haluamme että poistettaisiin tautiluokitus intersukupuolisilta henkilöiltä ja normalisoitaisiin hoito. Tiedämme, että jossakin jäsenvaltioissa edistystä on tapahtunut, mutta liian monissa jäsenvaltioissa edistys on ollut riittämätöntä. Sukupuolipiirteet pitäisi tunnustaa. Haluamme puolueetonta psykososiaalista neuvontaa, joustavaa syntymän rekisteröintiä – Tätä kaikkea pitäisi pyrkiä helpottamaan. Avainkysymykset, joita kuitenkin haluamme esittää komissiolle, ovat erittäin merkittäviä. Tänään lähes kymmenen vuotta sen jälkeen, kun komissio sitoutui tähän asiaan, niin kuin komissio totesi live-valiokunnassa, vieläkään meillä ei ole horisontaalista syrjinnän vastaista direktiiviä vaikka tiedät, että hän on tähän sitoutunut ja täällä parlamentissa olemme siihen sitoutuneet, näin no ei ole kuitenkaan tapahtunut, joten kysymys kuuluu, mitä voimme tehdä, jotta voisimme edistää syrjinnän vastaista direktiiviä laajemmin. Toiseksi, mitä tulee intersukupuolisiin yhteisöön, mitä teemme varmistaaksemme sen, että sukupuoli, että tunnustetaan vihapuhe, jota tapahtuu ja niin edelleen. Tällä hetkellä vain Malta ja Portugali ovat poistaneet turhat lääkinnälliset leikkaukset intersukupuolisilta ja tunnustetaan sukupuoliset piirteet, joita käytetään syrjinnän perusteena. On kestämätöntä, että ihmisiä syrjitään sen takia, minkälainen minkälaisen kehon ovat syntyneet. On hyvin tärkeää, että tänään otamme asian esityslistallemme ja toistan, että jos me haluamme toteuttaa arvoja kautta EUn, joita voimme kunnioittaa ja noudattaa, niin silloin meidän pitää välittää kaikkein haavoittuvaisimmista väestöryhmistä ja nousta syrjintää vastaan pelottomasti. Ja tästä syystä olen erittäin ylpeä, että tämä suullinen kysymys on tänään tehty. Kiitoksia kovasti. <clears throat> Anna nyt puheenvuoron Koratsabiltille. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies, komissio Jurva, hyvät yhteislaatijat. HLBTI, mitä I tässä tarkoittaa? Se tarkoittaa intersukupuolisia, ei ideologiaa. On olemassa ihmisiä, jotka kärsivät syrjinnästä, väkivallasta lapsuudestaan asti. Olen ylpeä siitä, että olen kansanpuolueen ryhmän laatija ensimmäisessä päätöslauselmassa, joka koskee intersukupuolisten oikeuksia, tämän unohtuneen kirjaimen. Lapset joutuvat kirurgisiin leikkauksiin, jotka vahingoittavat heidän lisääntymisoikeuksiaan. Ajatelkaapa, jos kyseessä olisi teidän lapsenne. Ja rouva puhemies, tässä on näinä populismin aikoina molemmin puolin Atlanttia ihmisoikeusagenda on hyökkäyksen kohtoina. Me näemme sellaista retoriikkaa, jossa HLBTI-yhteisö on äärioikeiston helppo kohde ja meidän ei pitäisi nykyyhteiskunnassa sallia minkäänlaista syrjintää näillä perusteilla. Olen samaa mieltä kollega Moreesin kanssa olleen varjoesittelijä syrjinnän vastaisessa asiassa. On ikävää, että se ei ole mennyt eteenpäin neuvostossa. Aivan liian usein HLBT-ihmiset ovat kiusaamisen, homofobian, stereotyyppiin, stigmatisoinnin uhreja koulussa, verkossa. Euroopan unionin on puolustettava avoimia yhteiskuntia ja oltava johtava oikeuksien puolustaja maailmanlaajuisesti. On ajettavaa suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, monimuotoisuutta. Lainsäädäntö, joka johtaa tasa-arvoon, on oleellinen väline, mutta ei riitä. Meidän on yhdessä muutettava retoriikkaa ja asenteita. Tällä yhteisellä päätöslauselmallamme meidän tulisi varmistaa HLBTI toimintalista, joka on nyt raukeamassa. Vetoamme komission, uuteen komission, että se hyväksyy selvän strategian ja toimintasuunnitelman sen varmistamiseksi, että HLBTI-ihmisiä tuetaan Euroopassa ja muualla. Tunnustetaan, että heidän oikeutensa ovat ihmisoikeuksia. Kiitoksia puhemies. Thank you, madam. Kiitoksia kovasti. Madam Bjork. Kiitoksia kovasti. Sitten Björk, kaksi minuuttia. Um. Ehm, HBTQ-personer utsätts för HLBT-ihmiset kärsivät syrjinnästä, vihapuheesta, uhkailusta. Heidän perheensä eivät voi nauttia vapaasta liikkuvuudesta. Transihmiset, intersukupuoliset joutuvat jopa sukupuolitypistämisen kohteeksi, heitä karkotetaan. Tietyissä maissa on edistytty, mutta toisissa maissa mennäänkin ihan väärään suuntaan. Nationalistit, konservatiivit hyökkäävät näitä oikeuksia vastaan. He sanovat, että me olemme epäluonnollisia, me olemme friikkejä, meitä ei haluta. Nyt on aika iskeä takaisin ja teemme sen yhdessä muiden liikkeiden kanssa, jotka haluavat parempaa Eurooppaa, ihmisellisempää, inhimillisempää, parempaa tulevaisuutta eri liikkeet, naisten oikeuksien liikkeet ja monet muut näkevät inhimillisemmän ja paremman tulevaisuuden. Ajatelkaapa, että ministerit eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen edes pienistä muutoksista HLBTI-oikeuksissa, ajatellen Puolaa, Unkaria. Kollegat ovat onnistuneet saamaan aikaan tässä strategian intersukupuolisten henkilöiden oikeuksista. Me tarvitsemme myös kattavan strategian, jolla pyritään torjumaan syrjintää. Meidän on pysäytettävä viharikokset HLBTI-ihmisiä kohtaan koko Euroopassa. Meidän on toimittava sateenkaariperheiden puolesta. Toivottavasti vaalien jälkeen toukokuussa voimme palata tänne parlamentin edustajina ja silloin ryhtyä poliittisesti toimeen meidän kehomme, meidän elämämme, meidän unelmamme, meidän toiveemme ovat todellisia vain, jos niille annetaan oikeasti mahdollisuus. Näin voidaan nähdä, miten hienoa on se, että voi olla ihminen erilaisessa perheessä, erilaisessa kehossa, su- suvaitsevaisesti. Thank you for two minutes. Kiitoksia. Viotti kaksi minuuttia. Signora Commissione. Hyvä komissaari, haluaisin heti alkuun sanoa, että nämä kaksi kysymystä, jotka esitetään tässä parlamenttikauden päätökseksi, ovat myös hedelmää monien muiden ihmisten työstä, jota on tehty interryhmässä tässä parlamentissa. Niin, tässä kysymyksessä parlamentti haluaa, että komissio takaa sen, että komissio ottaa HLBTI-ihmiset keskiöön ja suojeluunsa seuraavalla kaudella. On erittäin tärkeää, että voidaan parantaa kaikkien näiden ihmisten ihmisoikeuksia entisestään niin, että voidaan siirtyä kohti tasapuolisuutta ja tasa-arvoisuutta. HLBTI-ihmisiä kohdellaan tällä hetkellä monin eri tavoin eri maissa. Euroopan unionilla ei ole vielä tällaista globaalia lähestymistapaa syrjinnän torjumiseen, olipa kyse sitten sukupuoli-identiteetin vuoksi syrjimisestä tai suuntautuneisuuden vuoksi tai niin edespäin. Ja sitten joissain maissa sterilisaatio on 18 maassa edellytys sukupuolen oikeudellisesta oikeudelliselle vahvistukselle. Ja interseksuaaliset lapset pyritään no, niin sanotusti normalisoimaan, valitaan heille sukupuoli. On erittäin tärkeää, että Euroopan unionissa noudatetaan ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia. On erittäin tärkeää, että otetaan sellainen ohjelma käyttöön, systemaattinen ohjelma, jonka avulla voidaan suojella HLBTI-ihmisiä ja on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin, jotta voidaan auttaa myös HLBTI-ihmisiä, jotka haluavat vaikkapa perustaa